Buonasera a tutti. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Me aloitamme tämänpäiväisen iltapäiväkokouksen. Ennen, ennen kuin annan presidentti Caldeiralle puheenvuoron, niin haluaisin sanoa, että me olemme koordinaattoreiden kokouksessa tehneet tänä päivänä päätöksiä ja teillä on kaikki nämä päätökset asiakirjoissanne. Haluaisin ensinnäkin puhua eh, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mm, nimityksestä. Nimitykset tehdään kuulemisten perusteella ja sitten haluaisin kertoa, että rouva Kresle on äh, nimitetty neuvottelemaan äh, sopimuksesta Liechtensteinin kanssa ja myöskin yksinkertaistetusta tullimenettelystä. Ja me ajattelimme, että herra Liberatski voitaisiin nimittäin äm, esittelijäksi lainsäädäntösuunnitelmien kohdalla. Ja mitä tulee ulkosuhdehallintoon, niin rouva Kressle nimitetään siihen, se vahvistetaan ja sitten halutaan tehdä ehdotus neljän kohdan paketista niin, että tietäisimme täsmälleen, kuka on vastuussa mistäkin alueesta. Ja sitten odotamme vielä sosiaalidemokraattien raporttia ja mitä tulee sitten muihin kohtiin, niin puhuttiin perusteellisesti Olafin pääjohtajan nimityksestä. Herra Ailet on nimitetty siihen ja puhuttiin myöskin siitä, että komission pitää antaa ähm, ohjeet uuden äh, Olafin pääjohtajan paikan aukiulistamisesta. Ja tästä asiasta tullaan vielä keskustelemaan koordinaattoreiden parissa pidempään. Sitten hyväksyttiin myöskin ohjelma Kreikan vierailulle 27.–29. huhtikuuta. Ja sitten mitä täytyy herra Daffille lähettää, eli meidän arviomme komissaarien kuulemisesta. Siellä on muutamia kriittisiä kommentteja ja me keskityimme niihin ja sitten seuraavaan koordinaattoreiden kokoukseen mennessä kaikkien ryhmien pitää kertoa opintomatkoista ja tutkimuksista 2010 ja sitten keskustellaan tilintarkastustuomioistuimen uusien jäsenten kuulemisesta ja budjetti, eh, valio, budjettivalvontavaliokunnan jäsenten, lisä, jäsenten nimittämisestä vuodelle 2011-2012 ja sitten eh, vielä on myöskin tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta kuulemistilaisuus. Sihteeristä lähetti vähän aikaa sitten teille sähköpostia asiasta, siis 18.18.30 tulemme koordinaattoreiden kokousta jatkamaan niin, että pystymme tekemään päätöksen myöskin näistä viimeisistä auki olevista kohdista. Eli me pyrimme päättämään varsinaisen kokouksen puoli tuntia etuajassa ja sitten pyydämme, että ilmaisette asianne niin lyhyesti kuin mahdollista. Ja toivotan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vitor da Silva Calderan tervetulleeksi. Kyseessä on siis esityslistan kohta 19 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2010 työohjelma. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, hyvät äh, naiset ja herrat, äh, valiokunnan jäsenet, minulle on suuri kunnia olla täällä esittelemässä teille Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työohjelmaa 2010. Tämä ohjelma laadittiin tilintarkastustuomioistuimessa ja olemme tietoisia siitä ympäristössä, jossa nyt toimimme. Unioni eh, eh, kärsii vielä eh, talous- ja rahoituskriisin vaikutuksista ja sillä on edessään hyvin haastava vaihe taloushallinnossa. Jäsenvaltioiden hallinnot yrittävät vähentää kulutusta ja kaikkialla yritetään saada aikaan enemmän vähemmillä varoilla. Nyt EUn toimielimet ovat käymässä läpi uudistusvaihetta. Meillä on uusi parlamentti, sopimus ja komissio. Nämä kehityskulut tuovat mahdollisuuksia siihen, että parannetaan EUn varainhoitoa, eikä vähiten siinä, että pyritään uudistamaan varainhoitoasetusta, budjettia ja valmistelemaan rahoituskehystä 2014 alkaen. 2010 on myös uudistusten vuosi tilintarkastustuomioistuimelle. Me odotamme sitä, että hyväksytään uusi työjärjestys sen jälkeen, kun neuvosto esitti hyväksyntänsä eilen ja toivotamme myös uusia jäseniä tervetulleeksi. 2010 työohjelmassa on myös monia hyvin olennaisia tehtäviä, joiden avulla autetaan erilaisia toimintoja EUn varojen hallinnassa ja valvonnassa mm, tuomioistuimen strategia 2009-2012 on valmistellut jo tavoitteemme ja esitettiinkin tämä ohjelma jo tai strategia esitettiin jo viime vuonna. Strategis, strategian tavoitteissa on muun muassa se, että pyritään saada tilintarkastuksista mahdollisimman paljon irti ja lisäämään resurssien tehokasta käyttöä. Tässä mm, ohjelmassa haluamme esittää tilintarkastuksen prioriteetit ja siinä käsitellään ne kertomukset, joita esitetään 2010 vuonna. Me pyrimme käyttämään mahdollisimman hyvin resurssimme hyödyksi. Me olemme tunnistaneet useita tällaisia alueita, joissa voidaan tilannetta parantaa 2009-2012. Muun muassa kasvu ja työllisyys, ilmastonmuutos ja kestävä Eurooppa, Eurooppa globaalina kumppanina ja parempi säädöskäytäntö ovat näitä alueita. Näihin aiheisiin tuomioistuin puuttuu eh, tilintarkastustuomio, eh, tilintarkastustehtäviensä puitteissa eh, perustuen vuosikertomuksiin, erityiskertomuksiin ja lausuntoihin merkittävä eh, osa eh, tuomioistuimen eh, käytettävissä olevista resursseista käytetään siihen, että saamme aikaan vuosikertomuksia EUn budjetista ja Euroopan kehitysrahastosta. Näissä kertomuksissa käsitellään käsitellään muun muassa tarkastuslausumaa, DAS-lausumaa, joka tunnetaan tarkemmin tällä nimellä. Ja viime vuonna vuosikertomuksessa painotettiin sitä edistysaskelta, joka on otettu epäsäännönmukaisten maksujen tason alentamisessa – Tilintarkastustyö 2009 on hyvin pitkällä ja suunnittelu vuoden 2010 osalta on meneillään. Tuomioistuin aikoo kehittää omaa, omaa tarkasteluaan mm, ajatellen monivuotisia kuluja ja menoja ja kiinnitetään erityistä huomiota perintään palautukseen ja korjauksiin. Vuosikertomus 2009 eh, pohjaa edelleen sille rakenteelle, joka otettiin käyttöön 2007. Tässä mm, rakenteessa me, eh, rakenne mahdollistaa sen, että voimme vertailla eh, eri vuosia ja poliittisia tai politiikan aloja Olennaista on vuosikertomusten selkeys ja johdonmukaisuus. Äh, viime vuonna tähän aikaan kerroin, että kaksi, äh, tuomioistuin perusti aivoriihen, jotta tämä elin tarkastelisi niitä äh, kohteita, joissa tuomioistuin voisi edelleen kehittää omaa rahoitustarkastustaan ja määrittelisi uudelleen tiettyjä arviointivälineitä aivoriihen, työ viedään loppuun 2010. Lisäksi tuomioistuin aikoo julkaista 40 mm, erityiskertomusta, jotka koskevat eri virastoja, toimeenpanovirastoja, yhteisyrityksiä ja EUn toimielimiä. Ja näitä kertomuksia varten tarvitaan myös komission valvontaa me olemme ähm, täyttäneet myös velvollisuutemme, jota viedään päätökseen äh, rahoitustarkastukset äh, ja meillä on resursseja budjetissamme, jotta voimme viedä äh, päätökseen myös tietyt selvitykset, jotka liittyvät, liittyvät tulosten arviointiin. Mitä tulee 2010 työohjelmaan erityisprioriteetit ja tuomioistuimen mukaan ovat seuraavat. Kulujen monivuotinen luonne, mukaan lukien kiinteähintaiset korjaukset ja perinnät, innovointi ja sisämarkkinat, osaamispääoma, kestävä energia ja komission strategia yksinkertaista jotta yksinkertaistettaisiin sääntelykehystä yrityksille ja yksityishenkilöille. Kaiken kaikkiaan tuomioistuin julkaisee 2010 20 erityiskertomusta. Tähän mennessä mm, olemme julkaisseet neljä kertomusta ja ne käsittelevät naisten ammatillista koulutusta, Turkin liittymistä edeltävää tukea, EUn tukea, joka toteutetaan YK virastojen kautta ja Euroopan kehitysrahastoa. Aiomme julkaista vielä 16 kertomusta ja siellä tulevat esiin prioriteettimme 2010 mukana muun muassa tilien tarkastamis- ja hyväksyntämenettely, perintä yhteisessä maatalouspolitiikassa, tutkimusinfrastruktuuri ja nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ajatellen parempaa säädöskäytäntöä. 2010 työohjelmassa aiotaan aloittaa myös sellaisia tehtäviä, joista raportoidaan 2011. Mukana eh, on tarkastuksia hyvin moninaisista aiheista, muun muassa eh, osaamispääoman hallinta ja eh, kalastuslaivasto. Olennaisena tavoitteena strategiassa 2009-2012 on lisätä erityiskertomusten ajankohtaisuutta ja laatua. Olen tyytyväinen, kun voin kertoa, että kertomusten määrä on nousussa. 2008 oli 12 ja 2009 18. Siitä huolimatta voimme tunnistaa, että edelleen voidaan parantaa niiden ajankohtaisuutta. Nyt kun ähm, hyväksymme uudet, äh, uuden työjärjestyksen, niin äh, olemme saaneet äh, tai ottaneet käyttöön myös uusia kamereita, joiden avulla voidaan edistää päätöksentekoa ajatellen erityiskertomuksia. Lisäksi tarkoituksena on parantaa myös tilintarkastuksen laatu, laadunhallintajärjestelmää ja ennakoimme tällä tavoin uusia kansainvälisiä standardeja. Sen lisäksi, että laadimme kertomuksia, me annamme myös lausuntoja lainsäädäntöehdotuksista tai omasta aloitteestamme. Me annamme panoksemme myös toimielinten väliseen vuoropuheluun tai julkiseen keskusteluun tämän valiokunnan ehdotuksesta tuomioistuin kävi läpi sen omaa erityiskertomus- ja vuosikertomuskäytäntöä, jotta uudelle komissiolle tulisi selväksi, mitkä ovat pääriskit, päähaasteet, jotta saadaan parannettua varainhoitoa EU-ssa. Ja pääviestinä pääviestin esittää vielä herra Bonici myöhemmin. Olen tyytyväinen siitä, että komission puheenjohtaja Barroso äskettäin puhuessaan parlamentille sanoi, että uuden komission pitäisi eh, keskittyä eh, kulujen laatuun, eh, eurooppalaiseen lisäarvoon ja tehokkuuteen sekä budjettikatsauksessa tai budjettiuudistuksessa että silloin kun laaditaan uusia rahoituskehyksiä. Ymmärrän, että komission jäsen Semeta myös painotti eilen täällä valiokunnassa sitä, miten tärkeää on puuttua laatuun, kun puhutaan EUn varojen käytöstä. 2010 tuomioistuin aikoo antaa myös lausuntonsa varainhoitoasetuksesta. Nyt julkiset varat ovat yhä vain rajallisemmat, niinpä on tärkeää, että EUn varojen käyttöä tarkastellaan hyvin tiukasti ja sen laatua varsinkin. Eh, Lissabonin sopimus on vahvistanut parlamentin budjetinvalvonta roolia ja se on vahvistanut edelleen sitä roolia, joka eh, on eh, tilintarkastustuomioistuimella, niin että se on ulkoinen tilintarkastuselin EU:ssa. Tuomioistuin ähm, tekee läheistä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa äh, keskinäisen kunnioituksen hengessä ja haluamme käyttää hyväksi mahdollisuuden, mahdollisuutemme uudistaa äh, varainhoitoa EU:ssa. Kiitoksia. Monet kiitokset arvoisa tilintarkastustuomioistuimen presidentti Rova Kressle. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia presidentti tästä vakuuttavasta kertomuksesta, minkä nyt saimme. Jos nyt sanotaan, että 12.20 on lisätty erityiskertomuksen määrää ja sitä kautta meidän työmmekin lisääntyy, joten en tiedä pitäisikö tästä iloita, mutta kuitenkin annan suuren arvon tilintarkastustuomioistuimen työlle. Minun ryhmäni ja työntekijämme Haluaisimme kiittää teitä kovasti tästä, sillä on paljon arvoa meille. Mutta sitten, siis kiitos on aivan erityisen erityinen tapa myöskin pyytää. Me tarvitsemme nimittäin yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, koska ongelmat sen kun vain lisääntyvät. Haluaisin mainita muutamia kohtia, missä missä meillä on vaikeuksia luotettavuuslausuman kanssa ollut tähän asti. Ja siksi pyytäisin teitä tutkimaan, että miten voisimme saada lisäinformaatiota tarvittaessa. Siksi on tärkeää, että me öm, ähm, otamme oikeudenmukaisesti ongelmat käsiteltäväksi. Me olemme maatalouden alalta nähneet, siellä on saatu vihreää valoa, mutta nyt on niin, että Saksassa ja Ranskassa virheprosentti on 0,1-0,3, mutta muualla paljon tämän yli. Ja jos me perustamme lukumme komission lukuihin, niin haluaisimme tietää tarkemmin, että missä ongelmat jäsenvaltioissa piilevät, koska me haluaisimme kohdennettua toimintaa jäsenvaltioissa. Eli meidän täytyy tietää, missä ongelmat jäsenvaltioissa ovat. Me tiedämme, mitä sopimusasiasta sanoo, mutta me pyydämme, että voisimme luottaa tuomioistuimeen, koska teidän lukunne ovat eh, neutraaleja lukuja, niin me tiedämme, että tai viimeistä nyt Kreikasta lähtien, ja kun tarkastelen puheenjohtajan maata, niin minä epäilen vähän niidenkin lukujen luotettavuutta. Eli me pyydämme siis, että että me saisimme näiden jäsenvaltioiden toimittamien lukujen luotettavuudesta tarkempaa informaatiota. Eli on käynyt toteen se, että epäluottamus on pikemminkin paikallaan. Ja sitten eh, kun nämä kansalliset selvitykset Mm, ovat sellaiset, ovat varsinainen taistelukenttä ainakin viime vuoden aikana olleet ja te olette antaneet tiedonantoja ja me olemme sen merkinneet muistiin, mutta me tarvitsemme järjestelmän, joka perustuu johonkin niin, että me voimme jotakin näiden tietojen kanssa tehdä, mutta että myöskin jäsenvaltiot voivat toimia. Meidän täytyy tietää, että miten valvontaa harjoitetaan, miten kansallista valvontaa harjoitetaan. Ei voi olla niin, että meillä olisi tällainen laaja kontrolli, vaan että olisi ihanteellista se, että kun saamme näitä kansallisia tiedonantoja, niin ei ole mitään järkeä siinä, jos niitä annetaan eikä niihin voi luottaa, emme pysty rakentamaan niiden pohjalta mitään. Eli toivomme kohdennettua apua tilintarkastustuomioistuimelta Eh, ja mm, järkevällä tavalla tätä apua haluaisimme. Te mainitsitte, että me voimme luottaa teihin, se olisi mukavaa tai on mukavaa. Mutta te ette kertoneet mitään siitä, että mikä teidän yhteistyönne on kansallisten tilintarkastustuomioistuinten tai tilintarkastajien kanssa. Tiedän, että tämä on vaikea aihe, mutta haluaisin kuulla, että missä teillä olisi, tai missä te näkisitte mahdollisuuksia, joissa voisimme ottaa yhteyttä kansallisiin tilintarkastajiin. Eli jos yksikään ihminen ei ole tilintarkastusta suorittanut, niin tiedot ovat arvottomia. Eli jos ajatellaan kalenteria, jonka esititte, niin eh, herää kysymys siitä, että pitäisikö meidän lähteä ihan uuden menettelyn tielle. Ei se onnistu tästä päivästä huomispäivään, mutta tarvitaan vähän innovatiivista ajattelua, kun on käynyt ilmi, että kansalliset lausumat eivät oikein pidä paikkansa. Ja minua on jo pitkään kiinnostanut takaisin perintä ja Ehm, minusta tuntuu, että se, mitä tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa, niin se eroaa oleellisilta osin siitä, mitä komissio meille kertoo. Ja meistä tämä on oikeastaan surullinen kertomus, koska me pyysimme, että tilintarkastustuomioistuin laatisi komission kanssa takaisin perintäkaavion. Ehm, te ilmaisitte, että te tutkitte tätä kaaviota, mutta meille olisi tärkeää, että me saamme luotettavat tiedot – tästä. Ja kysymys kuuluu, että milloin voimme olettaa saavamme nämä luotettavat tiedot. Vielä kertaalleen monet kiitokset. Monet kiitokset. Haluaisitteko te vastata, herra presidentti, tähän? Thank you and thank you. Kiitoksia. Ja kiitoksia kauniista sanoistanne tuomioistuinta kohtaan. Olen kiitollinen näistä sanoista ja teidän tuestanne. Haluaisin sanoa neljä seikkaa, jotka liittyvät eri kommentteihin. Yritämme käyttää resurssejamme parhaalla mahdollisella tavalla. Jos vuonna 2010 kykenemme raportoimaan 40 raporttia tai julkaisemaan 40 raporttia, niin vaikea se kyllä varmasti tulee olemaan. Mutta pyrimme tietysti, olemaan avoimia mm, pohtimaan parhaita keinoja käsitellä näitä raportteja ja toki tietysti tarvitsemme meidän täytyy parantaa toimintamme niin, että ajankohtaisemmalla tavalla kykenemme lähettämään näitä raportteja. Ja pyrimme aina toimimaan niin, että tälle valiokunnalle on hyötyä raporteista, pääsevät pidemmälle kuin mitä pelkkä DAS mahdollistaa. Ja jos ymmärsin teidän ensimmäisen kommenttinne tai kysymyksenne oikein, niin teidän mielestänne tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman tulisi sisältää enemmän tietoa siitä, mitkä ovat jäsenvaltioiden ongelmat. Meidän näkemyksemme on se, että tällä hetkellä järkevintä on kollegoiden kanssa pohtia parasta mahdollista DAS-metodologiaa. Mutta täytyy myös ymmärtää se, että paras keino antaa tälle valiokunnalle ja parlamentille ja muillekin instituutioille ajankohtaista tietoa, niin tapahtuu erityisraporttien kautta – me pyrimme muun muassa esimerkiksi selvittämään maataloustukien osalta ja maatalousvarojen kannalta enemmän tietoja erityisraporteilla kuin mitä tarkastuslausuman kautta kykenemme koskaan esittämään. Ja mitä tulee kansallisiin tilintarkastusinstituutioihin, no tämä on te, asia, joka on edelleenkin vielä työn alla. Minä en voi teille mitään uutta nyt kertoa. Me teemme työtä asian tiimoilta ja Joseph Bonicin avulla teemme tätä työtä ja pyritämme kontaktikomitean puitteissa löytämään yhteisen lähestymistavan niin, että voimme tehdä työtä, joka liittyy tarkastuslausumaan. Ja toivon toiseksi, että tänä vuonna – Siis toivon, että tämä onnistuu tämän vuonna. Ja tällä tavalla kaikki kansalliset instituutiot, jotka haluavat tältä pohjalta tehdä työtä, voivat omien ohjelmiensa mukaisesti ja aloitteidensa mukaisesti tehdä työtä. Tärkeää on kuitenkin se, että kaikki käyttävät samaa lähestymistapaa. Kaikki rakentavat työnsä samojen tavoitteiden pohjalta. Ja tällä tavalla sitten Euroopan tilintarkastustuomioistuimen on helpompi rakentaa oma työnsä tämän perustyön varaan. Ja tällä tavalla voidaan kansallista työtä syöttää meidän työhömme, mutta me toki teemme muitakin asioita. Me olemme nyt kahdenvälisesti päättäneet kehittää konkreettista tarkastustyötä, erityisesti maatalousalalla – kolmen kansallisen tilintarkastusinstituution kanssa. Me olemme jo tehneet sopimuksen kirjallisesti ja se sisältää erityisiä modaliteetteja sen suhteen, kuinka voimme tehdä konkreettista työtä maatalouden alalla, ja sillä saattaa olla, siitä saattaa olla jopa hyötyä tarkastuslausuma ö, kysymyksessäkin. Tie on tietysti pitkä, ja meidän täytyy toimia niin, että kunnioitamme kansallisten tilintarkastusinstituutioiden tekemää työtä. Ne ovat riippumattomia instituutioita, niillä on omat perustuslailliset rajoitteensa ja ne tietysti käsittelevät lähinnä kansallisia varoja. Ja tässä kontekstissa tätäkin asiaa täytyy tarkastella. Ja siksi on tärkeää tehdä ero toisaalta kansallisten tarkastuslausumien välillä – Siinähän ovat mukana muun muassa valtiovarainministeriöt. Ja tilintarkastustuomioistuimen täytyy ymmärtää, että kyseessä ovat siis kansallisten tilintarkastusorganisaatioiden tarkastukset. Ja meidän täytyy itse tykönämme pohtia, miten ähm, voimme rakentaa ne sisään omaan äh, sisäiseen kontrollijärjestelmäämme. Eli Nämä kansalliset julkilausumat, niillä on omat ansionsa kansallisella tasolla. Niitä täytyy tarkastella kansallisessa kontekstissa. Viimeisin, jonka luin, tuli Britanniasta. Ja kansallinen tilintarkastusvirasto on tilintarkastuksen tekijä tileistä näkyy myös mahdollisuus, tai niiden, niistä voidaan lukea, että on mahdollisuus siihen, että komissio voi mahdollisesti takaisin periä jotain. Vaikka tileissä sanottaisinkin, että kaikki on ok, niin tiettyä epätasapainoakin saattaa löytyä. Eli näitä kansallisia tarkastuslausumia eh, luettaessa täytyy muistaa, että ne on laadittu kansallisia tarkoitusperiä varten. Ja nimenomaan kun niitä tarkastellaan Euroopan unionin näkökulmasta, täytyy muistaa, että eh, ne ovat eh, kansallisen valvonnan tuotosta, mutta ne auttavat komissiota ja EUta. Jos kansallisten instituutioiden laatimat tarkastuslausumat ää, sitten laaditaan yhdessä ää, sovittujen standardien mukaisesti, niin sitten puhutaan jo vähän eri asiasta. Niin, siinä tapauksessa tuomio, tilintarkastustuomioistuin voi ö, perustaa nämä kansalliset tassit oman perustaa siis niihin oman työnsä. Mutta sitten on kolmas ö, tapaus, nimittäin se, että jäsenvaltioiden täytyy laatia komissiolle ö, ikään kuin takeeksi tai varmistukseksi ö, lausuma. Tällä tavalla voidaan tietää tai nähdä, että mitkä, mikä on ollut tietyn hankkeen tiet, todellinen arvo. Mutta nämä vuotuiset yhteenvedot ovat yksi sisäisen tarkastusjärjestelmän elementti. Niitä täytyy tarkastella tämän puitteiston sisällä, ja niistä komissio on kiinnostunut. Toki tilintarkastustuomioistuin voi myöhemmin rakentaa omaa työtään niiden varaan. Mutta meidän ei tulisi rakentaa ylimääräisiä kerroksia tähän valvonta- ja hallinnointijärjestelmään, koska meillä on jo nyt ö, ikään kuin liiallista ylitarkastusta ja yli, ylenmittainen tarkastus tappaa lopulta tarkastuksen. Jos pidetään mielessä siis minun mielestäni, jos pidetään mielessä se, että meillä pitää olla yhtenäinen tarkastus, niin se on minusta omiaan tuomaan lisäarvoa koko hankkeelle. Sitten tämä neljäs elementti oli takaisin perintäjärjestelmä. Meitä tietysti huolettaa kaikkein eniten informaation luotettavuus. Voidaanko pitää lähteä siitä, että kaikki annettu tieto on luotettavaa? No, me tietysti teemme työtä tämän asian eteen, mutta emme voi korvata komissiota, emmekä vastuullisia jäsenvaltioita, emme voi tehdä työtä heidän puolestaan. Joten kaikilla tasoilla meidän täytyy lähteä siitä, että vastuunkantajat kantavat vastuunsa. Ja kun ajatellaan uutta perustamissopimusta, siinä säädetään aivan selkeästi tietystä nyanssista. Siinä sanotaan, että Euroopan komissio täytäntöön panee budjettia, talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on uusi lause. Mitä tämä tarkoittaa? Onko tässä mitään uutta auringon alla? Pyydämmekö me vast... langetammeko me jäsenvaltioille enemmän vastuuta? Emme. Tässä vain ikään kuin konstitutionaalisesti tunnustetaan de facto järjestelmä. Ja tämä uusi lause perustamissopimuksessa tullaan myös ottamaan huomioon varainhoitoasetuksessa. Ja tätä silmällä pitäen me tulemme laatimaan oman lausuntomme. Ja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 ryzyko. A w funduszach spójności to jest takie. Minkälaisen riskimarginaalin komissio voi siis ottaa? Uskoisin, että rahastojen osalta e, ei voida hyväksyä niin suurta riskiä kuin tutkimuksen osalta. Ja tässä pitäisi ehkä tehdä ero myös oikeutettujen virheiden eh, ja hyväksyttävän riskin välillä. Minä olen tyytyväinen ilmoitukseen, joka liittyy monivuotisen, monivuotisten kulujen analysointiin. Olisin tyytyväinen, Jos tähän, tässä viitattaisiin eri, erityisiin jäsenvaltioihin ja yrityksiin ja hankkeisiin, eli sellaisia kuluja, joita olisi voisi käyt, voitu käyttää tietyssä aikavälissä. Ja mitä tulee sitten rahastoihin, meillä on tiettyjä arvioita, esimerkiksi 7 tai 14 miljardia Uskoisin, että nämä aiheet ovat varmasti tärkeitä. Meillä ei siitä ole mitään epäilystä ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne siitä, minkä mainitsi jo Rouva Gresle, rakennerahastot ja kohesiorahastot. Ja sitten toinen kysymys on takaisin perintä, koska meidän täytyy täällä antaa välikertomus käydä läpi sitä, miten näitä rahastoja käytetään. Ja me käymme läpi tämän valiokunnan puheenjohtajan mietinnön. Ja siinä yhteydessä meidän täytyy näitä tietoja tarkastella. Haluaisin kiittää teitä vielä siitä, että olette mukana täällä keskustelussa ja haluan kiittää teitä myös alustuksestanne. E Monet kiitokset. No, onko vielä kommentteja? Ja sitten herra Kaldas, Rova Holmair. Presidentti, herra puheenjohtaja, monet kiitokset ensinnäkin eh, tilintarkastustuomioistuimen presidentille. Minä olen uusi tässä parlamentissa ja minä olen iloinen siitä, että mm, tilintarkastustuomioistuin tukee parlamenttia avoimuuden luomisessa näin voimakkaasti – ja mitä tulee teidän mainitseminen aiheisiin, niin sen puitteissa, mitä te ehdotatte, niin minulla olisi yksi erillinen pyyntö teille. Sitä varten käytän nyt puheenvuoron. On syntynyt yksi erityinen ongelma, ja sitä pitäisi tutkiskella vähän tarkemmin. Monet kollegat eh, muista puolueista vastaavissa tai muissakin valiokunnissa ovat tämän todenneet ja talousarviovaliokunnassa varmasti tulemme käsittelemään tätä myöskin pian. Kyseessä on ASTIS 2-ohjelma, eli kyseessä on Schengenin sopimukseen liittyvä ohjelma. Sitä on suunniteltu jo kahdeksan vuoden ajan ja tänä vuonna jälleen 26 tunnin jälkeen äm, aloitusyritys raukesi ja jos ajatellaan, että kahdeksan työvuoden jälkeen tulos on käytännössä nolla ja odottaako komissio nyt, että se saisi vapaakirjan ohjelmalle, mm, siis kakkosta varten. Mm, tämä ei kuitenkaan ole parlamentin jäsenten kannan mukaista. Olen keskustellut asiasta monien eri ryhmien kollegojen kanssa. Me haluaisimme kovasti, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin tutkii, että miten tällä lailla voidaan tulla näin huonoihin tuloksiin. Ja jos ajatellaan, että tarjouskilpailumenettely on käyty läpi ja sitten jos ajatellaan, mistä rahat ovat peräisin, niin kansallisvaltioita ei ole lainkaan tähän eh, hankkeeseen sidottu, vaikka mm, rahoituksen sidottu, vaikka asia on jo kahdeksan vuoden ajan käsitelty ja minä pyytäisin nyt, kun kyseessä on toki erittäin suuri kompleksi, niin menneiden vuosien eh, seikkoja pitäisi nyt eh, tutkia hyvin tarkkaan, kun Talousarviovaliokunta suunnittelee toimintaa tuleville vuosille. Minä kuulin, että kun teillä nyt on jo valmis ohjelma tälle vuodelle, niin ähm, minä Pyydän, että kuitenkin ottaisitte tämänkin asian vielä mukaan. Tiedän, että siinä on paljon, mutta kuitenkin pari tuntia sitten vasta olen keskustellut asiasta kollegojen kanssa ja tämä on meidän yhteinen pyyntömme. Kiitoksia, mikäli ei ole muita. Ja herra Kajer. Kiitoksia e, puheenjohtaja, presidentti Caldeira, minä olen Rova Holmajerille oikein kiitollinen, koska minä olisin itsekin esittänyt vastaavan pyynnön todellakin. Kyseessä on tilanne, jossa toisaalta olemme nähneet hyvin lyhyellä aikavälillä, että tämä on ristiriitainen tilanne ja toiseksi tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun ja, ja, näin tapahtuu. Ja sitten ä, ähm, käytännön ihmiset eri aloilta ovat ä, ähm, muistuttaneet meitä siitä, että mitä tulee tietopankkeihin ja äh, teknisiin laitteisiin, jotka ovat varsin suuria – niin komissio vähän onnettomalla tavalla, jos näin voi sanoa, niitä asioita käsittelee. Eli se merkitsee sitä, että tilanne, joka nyt edessämme on, on selvitettävä. Ja minun mielestäni kukaan ei tähän asiaan sovi paremmin kuin Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Ja jos ajatellaan että me pyrimme parantamaan tällaisia asioita ja mm, annamme komissiolle myöskin ohjeita, missä kohdin voitaisiin parantaa asiaa ja olemme tietenkin komission liittolaisia ja ottaen kuitenkin tiukkaan suvereniteetti tilintarkastustuomioistuimessa huomioon, niin pyytäisin kuitenkin teitä miettimään synergiaa tällaisten ongelmien ratkaisussa – niin että mm, meidän yhteistyömme voisi tulevaisuudessa olla huomattavasti parempaa. Olen kiitollinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin kuuntelee tarkkaan meitä ja varmasti voin myöskin oman ryhmäni puolesta sanoa, mm, että tilintarkastustuomioistuimen työ, mitä siellä on tehty, niin tässä valiokunnassa meidän vasta- on saatu vastauksia, mutta joskus eh, pitäisi käydä myöskin epävirallisia keskusteluja niin, että me voisimme ideoita vaihtaa keskenämme ja tarkastella sitä, että miten tilintarkastustuomioistuimen kohdalla tiettyjä parannusehdotuksia voitaisiin käsitellä. Eh, se helpottaisi tämän valiokunnan työtä. Minä tulin oikeastaan vähän liian myöhään. Minä pyydän sitä anteeksi, mutta se liittyi siihen, että Ähm, minä pidin 50 nuorelle toimittajalle tai toimittajaopiskelijalle esityksen ja siinä sanoin, että talousarvion äh, valvontavaliokunnan nuolet ähm, kohdistuvat tilintarkastustuomioistuimeen, koska se on olemassa ja että se työ, mitä te teette, niin sitä varten se onkin erittäin arvokasta meille. Minulla olisi vaatimaton ehdotus, joka perustuu siihen, että voisimmeko me siinä vaiheessa, kun vuosikertomus esitellään, eli syksyllä tai marraskuussa jossakin, jos meillä voisi esityslistalla olla yksi kohta, jossa käsiteltäisiin viimeistä 12 kuukautta – niin, että tilintarkastustuomio istuimelle saisimme esittää sellaisia seikkoja, jotka meidän mielestämme tällä hetkellä ovat ongelmallisia. Presidentti Caldera, haluaisin tietää, että miten te suhtaudutte tällaiseen mielipiteiden vaihtoon. Olisiko se teidän mielestänne mielekästä teidän talousarviosuunnitelmassanne? Kiitoksia. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Caldeira tuosta alustuksesta. Se oli erittäin suureksi hyödyksi. Useita, useina vuosina virhetasot maksuissa Euroopan unionissa on ollut kohtuullinen, koska säännöt ovat niin monimutkaiset. Kuitenkin on hyvin vähän tehty näinä vuosina. Minun kysymykseni teille onkin, Teidän työnne kautta, kautta varmasti olette tietoinen monista esimerkkeistä eh, sen suhteen, miten näitä sääntöjä pitäisi muuttaa. Olisi hyödyksi, jos voisitte laatia vihkosen näistä esimerkkeistä ja tapauksista. Tällä tavoin komissiota voisitte auttaa eh, siinä, miten näitä järjestelmiä muutetaan, koska meillä on jatkuvasti virheitä. La parola adesso per le conclusioni al Presidente Caldeira. Herra Caldeira, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Yritän äh, puhua lyhyesti, äh, lyhyemmin kuin ensimmäisessä puheessani. Liberatskin kysymys. Haluaisin äh, puuttua tähän yhteen olennaiseen kysymykseen ne tuomioistuin käyttää omaa metodologiaansa, jota ei voida välttämättä kansallisten standardien mukaan mitata, mutta me noudatamme kansainvälisiä standardeja hyvin pitkälti ja mitä tulee metodologiaan, esimerkkeihin tai kaikkeen, mikä liittyy tarkastuslausamaan olemme terveellä tasolla. Me olemme, me olemme eh, tilintarkastajia, me määrittelemme omat eh, menetelmämme ja lähestymistapamme omien standardiemme mukaisesti. Eh, otan kyllä huomioon nämä huolet jatkuvasti pyydetään tilintarkastukselta, tilintarkastustuomioistuimelta tukea näissä kysymyksissä, jotka liittyvät takaisin perintään ja vastaaviin kysymyksiin, ovatko ne luotettavia. Me kuitenkin haluamme, että jäsenvaltioiden viranomaisten nimenomaan pitää kirjoittaa näistä kysymyksistä. Me kyllä annamme teille lausuman siinä määrin, kuin se on meidän tehtävän puitteissa. Me kyllä mielellämme tarkastelemme valiokunnan pyytöksiä, pyyntöjä tai parlamentin pyyntöjä, että tehdään konkreettisia tehtäviä tai tilintarkastuksia. Näin on ennenkin toimittu. On tärkeää, että nämä pyynnöt esitetään kirjallisessa muodossa – jotta saamme kaikki kysymyksen kohdat heti. Ja tietenkin riippuen resursseistamme teemme kaikemme. Minun mielestäni meillä pitäisi olla tämän valiokunnan kanssa vuosittainen tapaaminen eh, niin, että eh, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ja tämän valiokunnan jäsenet kokoontuisivat. Eh, tämä tehtiin Tämä tehdään syyskuussa tänä vuonna ja minun mielestäni se on oikea tapa jolla nähdään, mitkä ovat ne huolet, joita valiokunnassa esiintyy ja mitkä ovat ne kohdat, joita pitäisi miettiä silloin, kun ohjelmaa laaditaan. Me olemme teidän ehdotuksiinne nojautuneet aikaisemminkin nimenomaan tämän valiokunnan entinen edellinen puheenjohtaja ehdotti juuri joitakin kohtia, jotka tulevat työohjelmaan. Me olemme avoimia ehdotuksillenne, tietenkin riippuen resursseistamme ja omista prioriteeteistamme. Herra Gajerille sanoisin, että vuotuinen tapaaminen valiokunnan ja tuomioistuimen kesken olisi juuri sopiva väline tässä. Ja sitten viimeisenä kohtana yhdistäisin tässä kaksi kysymystä Rova Andersenin ja Liberatskin kysymyksen mitkä ovat ne riskit, joita komissio voi sietää ja miten näitä voidaan eh, eri, eriyttää toisistaan. Eh, ja eh, Andersen sanoi, miten neuvo, tai tuomioistuimen pitäisi määrittää se, mitkä ovat ongelmat, mitä voidaan tehdä ja miten voidaan tehdä. Mitä nyt sitten on tehty esimerkiksi tutkimuksen alalla. Uudet säännöt, seitsemännen puiteohjelman säännöt, ne ovat osittain saaneet syntynsä tuomioistuimen suosituksista. Me olemme tyytyväisiä, jos meidän suosituksiamme neuvotaan, noudatetaan, mutta komissiolla on oikeus esittää eh, lainsäädäntöehdotuksia ja parlamentti ja neuvosto ovat lainsäätäjiä. Me teke, teemme itse suosituksia ja annamme kyllä esimerkkejä siitä, mitkä meidän mielestämme ovat parhaat eh, mahdollisuudet, mutta vastuulliset eh, henkilöt ovat täällä komissiossa ja neuvostossa ja kansallisissa parlamenteissa myös, koska uuden, uuden sopimuksen myötä myös toissijaisuusperiaate on olennainen. Eli me olemme iloisia, jos voimme antaa esimerkkejä ja antaa oman panoksemme, ja me olemme näin jo tehneetkin, mutta yksinään tuomioistuin ei muuta yhtään mitään. Me voimme ainoastaan esittää suosituksia ja, jos, ja meidän suosituksemme pitää perustua kunnon vankkaan tilintarkastuskäytäntöön. Minä toistan edelleen, että toimielinten välinen yhteistyö on avain siihen, että saadaan aikaan muutoksia ja parannetaan Euroopan unionin varainhoitoa. Kiitoksia. Ringraziamo il presidente Caldeira per l'esposizione. Me kiitämme tuomioistuimen presidentti Caldeira siitä, että hän esitteli meille vuoden 2010 työohjelman ja vastasi kollegojen kysymyksiin. Nyt siirrymme kohtaan 20 esityksestä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lauselma 1 2010 varainhoidon parantaminen. Minä pyytäisin, että tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen herra Nitsi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aina ilo päästä paikalle tähän valiokuntaan vaihtamaan mielipiteitä kanssanne. Täytyy sanoa, että aivan kuten presidentti sanoi, niin tämän asiakirjan tarkoitushan oli, tai taustalla oli nimenomaan tämä valiokunta – Tämä valiokuntahan halusi hiukan syvempää tietoa erilaisista haasteista ja riskeistä. Ja kun me tätä asiakirjaa laadimme, eihän siinä ole kuin 70 sivua, niin syy siihen, että halusimme pitää sen lyhyenä, oli se, että toivoimme, että komissaarit itsekin vaivautuisivat sen lukemaan eivätkä ainoastaan pyytäisi avustajiaan vetämään siitä lankoja yhteen. On nimittäin useita haasteita, joita on syytä korostaa ja joiden osalta jotain olisi tehtävä. Esitän teille lyhyen esityksen. Kuten näette, niin vuodesta 1999 komissio on aloittanut tällaisen ohjelman, joka koskee sisäistä hallintouudistusta ja aloitteita parantaa EU-varojen valvontaa. E, komissiohan on jo tehnyt paljon hyvää työtä. Meillä on jo nytkin e, vuotuiset toimintakertomukset. Se on erittäin tärkeä väline, ja sitä täytyy tietysti edelleen parantaakin, mutta se on tärkeä väline. Tilintarkastustuomioistuin on vuotuisessa kertomuksessaan raportoinut parannuksista ja siitä, että virheiden määrä on vähentynyt kaiken kaikkiaan. Tämä on mielestäni tärkeä tulos. Kuitenkin edelleenkin merkittävillä budjetin alueilla on suuri määrä virheitä. Ja olen vuotuisen kertomuksen perusteella ja edispäivän keskusteluiden perusteella tullut siihen tulokseen, että minun täytyy tästä sanoa vähän enemmänkin, koska jäin hiukan tukalaan asemaan. Ensinnäkin, katsokaamme ensimmäistä pylvästä. Se kuvaa sitä, kuinka me arvioimme valvontajärjestelmiä. Nämähän ovat olennaisia elementtejä – joiden perusteella voidaan, josta riippuu, toimivatko ohjelmat hyvin. Mutta tietäkää ja ymmärtäkää, että no, hallinnolliset kulut ovat noin 6 prosenttia. Ö, niiden, ne lukuun ottamatta kaikki muut osiot ovat sellaisia, että minimitarkas, minimivalvonta, valvonnan tulisi olla tehokasta niin jäsenvaltioiden kuin komissionkin tasolla, mutta tosiasiassa tehokkuus on vain osittaista. Eli virheitä löytyy syystä tai toisesta, joten minulla on tukala olo. Paljon työtä mielestäni täytyy vielä tehdä. Eikä tietysti komissio yksin ole syypää, koska meillä on yhteinen hallinnointi. Ja kun ajatellaan valvontajärjestelmiä, niin osittain kaikki riippuu siitä, miten äm, valvoja valvoo lopullista edunsaajaa. Ja tässä kohtaa on paljon parannusta tehtävänä kyllä. Uh, Siksi me tarvitsemme, meidän täytyy tehdä yhteistyötä en tiedä paljonko nämä valvontajärjestelmät maksavat, mutta melkoisen määrän rahaa kuitenkin. Ja kysymys kuuluu, saammeko rahallemme vastinetta? Vastaus, en usko, että vielä saamme. Meidän täytyy pohtia, kuinka näitä valvontajärjestelmiä voidaan parantaa. Ja vuotuiset toimintakertomukset tarjoavat meille sisäpiirin tietoa ja näkemystä, mutta, siis osittain, mutta ehkäpä olisi paikallaan edetä kieli keskellä suuta siinä mielessä, että tämä näkemys on joskus ehkäpä liian optimistinen näkökulma. Esimerkiksi tämän vuotisessa vuosikertomuksessa pohditaan sitä, oliko oikein, että tämänvuotinen vuotisessa toimintakertomuksessa esitettiin varaumia Kreikan suhteen, kun taas aiemmissa ei ollut näin tehty. Kysymys kuuluu, onko riittävästi näyttöä, että näin tehtiin? Meidän mielestämme vuotuinen kertomus ei tarjoa riittävästi näyttöä. Ja tiedän, että parlamentin valtuuskunta on tässä lähdössä Kreikkaan. Ja mielestäni olisi hyvä, jos pohdittaisiin, miten tätä ajaksi järjestelmää siellä täytäntöön pannaan. Tämä on osa niitä järjestelmiä, joista puhumme. Ja jos järjestelmät eivät toimi, niin hyvät kollegat, voimmehan me kaikenlaista vaatia virheiden vähentämiseksi, mutta ei onnistu. Joten täytyy rehellisesti oikeasti keskittyä tähän asiaan. Toisessa pylvässä näkyy, että maatalouden alalla on parannusta tapahtunut. Of course, there are some Haasteitakin toki on. Uusia jäsenvaltioita astuu kuvaan. Ne saivat vuonna 2008 vain rajallisen määrän varoja ja ehkäpä tulisi keskittyä nimenomaan näihin alueisiin ja näihin maihin, jotta voidaan varmistaa se, että, että säännönmukaisuus on niin suurta kuin mahdollista. Mitä tulee kohesioon? No täällä sanotaan, että 5 prosenttia. Muissa asiakirjoissa puhutaan 11 prosentista, mutta minä, minua kyllä aina huolettaa se, että me puhumme kyllä ainakin 11 prosentista tilastollisesti. Siis tilastollisesti me olemme 90 prosenttisesti luottavaisia. Mikä on aika paljon sen suhteen, että ainakin 11 prosenttia varoista olisi pitänyt jättää maksamatta. No tämä tietysti koskee vuoden 2006 ohjelmointikautta. Ja tänäkin vuonna ö, maksatuksia on tekemättä. Me toivomme toki, että komissio niin sanottu minidas, vaikka sitä ei minusta pitäisi kutsua minidasiksi. Sehän on ihan ristiriitainen termi. Eikä itse asiassa on, kyseessä on erittäin hyödyllinen tilintarkastusharjoite, joka on antanut meille ö, hyvän analyysin, joka perustuu näy, otanta te, kokeisiin. Toki tällä hankkeella on omat rajoituksensakin ja siksi tässä vaiheessa kannattaa olla hiukan varovainen ennen kuin tekee johtopäätöksiä, mutta meidän mielestämme, koska nyt ohjelmointikausi on jo uusi, niin tämä on ihan, tilanne on tällä hetkellä rohkaiseva. Emme tietenkään voi vielä vähän aikaa kertoa, mikä lopputulos tulee olemaan, mutta komissio on tämän aloitteen tehnyt ja haluaa nähdä, miten asiat toimivat. Mielestäni tämä on erittäin kiitettävä harjoite, mutta suhtautuisin siihen varovaisesti. Se kestää ainoastaan toukokuuhun, liittyy ainoastaan tiettyihin eh, transaktioihin, koskee ainoastaan 15 jäsenvaltiota – Ja siksi minun mielestäni ei kannattaisi ihan vietonta lapsen unta nukkua. Tämän asian suhteen täytyy olla hiukan huolissaan, hiukan varovainen. Siksi pyytäisin komissiota ehkäpä kenties toistamaan tämän harjoitteen vielä jatkossakin, ehkäpä laaja-alaisempana – ja yksityiskohtaisempana. Tämä varmastikin tarjoaisi hyvää pökköä muiden toimintakertomusten pesään. Ja toki, kun tilintarkastuksissa on ongelmia, niin usein toteutetaan niin sanottu kohdennettu testaus tai fokusoitu testaus. Kohdennetaan huomio tiettyyn maahan, alueeseen, ohjelmaan, riippuu tilanteesta. Mutta tämän kohdennetun testauksen tarkoitus on yksilöidä ongelmat. Ja tällä tavalla, tästä ehkä pää, pääosastojen johtajat voisivat hyötyä enemmänkin. Kyllähän moniakin tarkastuksia tehdään, mutta joskus, jos joillain alueilla on ongelmia, niin samalla tavalla kuin rakennerahastojen uuden ohjelmointikauden osalta tehtiin, niin ehkäpä kannattaisi muillakin alueilla keskittyä siihen, missä ongelmat ovat. Ja tämä ehkäpä kenties vastaa muutamiin kysymyksiinkin. Kressler pyysi tilintarkastustuomioistuimelta enemmän tietoa ehkäpä jäsenvaltioittain tai muuten. No tämä on aika vaikea meille, koska meillä on vain rajalliset resurssit. Mutta hallinnon kannalta tämä olisi tärkeä tehtävä. Niin, että voitaisiin paremmin ottaa huomioon se, mitä tietyissä maissa tai tiettyjen ohjelmojen rahoituksen suhteen tapahtuu ja minkälaisia korjausliikkeitä tulisi ehkä tehdä. Sitten sellaiset alueet, joissa on paljon säännönvastaisuuksia, kohesio, ulkoinen apu, laajeneminen, kehitys, yhteistyö ja ehkäpä vähemmässä määrin tutkimuksen alue. Uusi ohjelmointikausi antaa ymmärtää, että parannuksia on tulossa. Yllättävää kyllä, maaseudun kehitys osoittaa parannusta. Joten tämä on hyvä asia, mutta edelleenkin erheitä on. Olemme pyrkineet yksilöimään kaikkein tärkeimmät sääntöjenvastaisuudet. Ensinnäkin tukikelvottomat hakemukset, kustannusten ylimitoittaminen, se, että ei kunnioiteta maksuehtoja ja usein Julkisia hankintoja koskevat säännöt saattavat joskus olla ongelma, niitä tulisi ehkä yksinkertaistaa. Kaikissa maissa, kaikissa jäsenvaltioissa on julkisia tarjouksia koskevia sääntöjä. Joten miksi yhtäkkiä EU-rahojen osalta on ongelmia? Miksei niiden osalta voida myöskin noudattaa tarjouskilpailusääntöjä? Tämä on mielestäni problemaattista. Jos ajatellaan vaikkapa rakennerahastoaluetta, tämähän on sellainen alue, joka on aiheuttanut päänvaivaa. Pari tärkeintä syytä. Ensinnäkin riskien valvontajärjestelmien puutteet edunsaajan tasolla. Siitä jo puhuin. Ja sitten tukikelpoisuussääntöjen monimutkaisuus. Tukikelpoisuussäännöt ovat monimutkaisia. Eilen espanjalainen ministeri sanoi, että joskus ei pidä yksinkertaistaa liikaa, koska silloin saattaa menettää joitain tärkeitä elementtejä, jotka liittyvät varojen kohdentamiseen. Mutta joskus minä mietin sitä, että jos säännöt ovat kovin monimutkaiset, niin voiko sitä sitten tavoitteitakaan saavuttaa? Tämä on se ongelma, joka meillä on. Ja uskon, että tässä on vielä mahdollisuus parantaa tilannetta. Miten sitten voimme vähentää sääntöjen vastaisuuksia? No ensinnäkin vuotuisia toimintakertomuksia tulisi vuotuisten toimintakertomusten korkean riskin alueita tulisi pyrkiä parantamaan voi nimittäin olla niin, että joskus ongelmia ei oikein ähm, arvosteta riittävästi, tai niitä asioihin suhtaudutaan liian optimistisesti. Minä mainitsin tässä jo Kreikan Ajax-tapauksen. Varaukset äh, tässä tapauksessa poistettiin, vaikka äh, tilanne ei ollut häävi. Sitten tietysti takaisin perintämekanismeja ja rahoitusoikaisumekanismeja täytyy parantaa. Nyt tilintarkastuksissa on käynyt ilmi, että jäsenvaltioista tullut. Tieto ei välttämättä ole riittävän täsmällistä ja toisaalta päällekkäisyyksiäkin on. Minä itse olen sitä mieltä, että komissio on tied- tiedottamista parantanut paljonkin, mutta kysymys kuuluu, miten luotettavia tiedot ovat. Tässäkin varmasti on syytä vielä parantaa tilannetta, enkä minä tässä sano, että komissiota on syytä kritisoida. Minun mielestäni komissio tekee hyvää työtä sen tiedon perusteella, jota sillä on käytettävissään. Mutta kun loppujen lopuksi täytyy tehdä oikaisuja ja täytyy ryhtyä takaisin perintään, niin aina on olemassa tietty epävarmuustekijä sen suhteen, että miten luotettavia luvut ovat. Minä, jos mahdollista, kehot olettaisin, että ne henkilöt, jotka ovat tekemisissä näiden korjauslukujen kanssa, käyttävät samoja lukuja kuin joihin tilintarkastukset perustuvat. Täällä eilen lueteltiin lukuja, ja jotkut luvut olivat minusta sellaisia, että en ollut koskaan elämässäni niitä aiemmin kuullut, enkä voinut niitä kommentoida, että mä olen viisasta. tileissä on lukuja, jotka on tarkastettu, Ne ovat ehkäpä kaikkein luotettavimmat luvut, joita meillä on. Ja mu, mu, muilta osin kannattaa olla varovainen. Mitä sitten tulee tarkastuskustannusten ö, tarkastuskustannuksia koskevien tietojen laadun parantamiseen, niin tämä on kyllä yksi haaste meille ollut jo jonkin aikaa. Riittävästi ei ole kiinnitetty huomiota siihen, kuinka paljon tarkastukset maksavat. Ja mitä pitää tehdä, jos kustannukset ovat liian korkeat, mitä pitää tehdä? Ei nyt ainakaan pidä sanoa, että no, tarkastus on liian kallis, mutta mitä muutakaan voisi tehdä. Ei, kyllä tilannetta täytyy jotain jotenkin parantaa. Joten tarkastuskustannusten kustannuksiin puuttuminen on tärkeää. Ja sitten tietysti aina sääntöjen osalta täytyy vaalia yksinkertaistamistavoitetta. Sitten kuvio siitä, joka ehkäpä antaa teille paremman käsityksen siitä, mitä me teemme. Meillä on tietty virhemarginaali ja sitten on kaksi painostuskeinoa. Ensinnäkin voidaan parantaa valvontajärjestelmiä Tämä, ainoastaan tällä tavalla voidaan pienentää virhe, virheen mahdollisuuksia. Eikä tämä välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi tehdä enemmän tarkastuksia, vaan pikemminkin tulisi toteuttaa olemassa olevia tarkastuksia paremmin. Komissio jo viime vuonna sanoi, että tehokkuuden parantamiselle on kyllä sijaa tämänkin hetkisten tarkastusten saralla eri aloilla eri tarkastusmenetelmiä täytyy äh, tarkastella. Eli tältä taholta tulee painostusta ja sitten toisenlainen painostus liittyy parempiin äh, takaisin äh, saantimenettelyihin. menettelyihin ja tähän liittyy se, että meidän täytyy saada parempaa tietoa ja meidän täytyy varmistaa se, että takaisin perintä ei tarkoita ainoastaan takaisin perintä määräyksiä. Yleensähän käy niin, että annetaan takaisin perintämääräys ja sitten pitää pitää huoli siitä, että tapahtuvat myös varsinaiset takaisinperinnät. Ihmiset eivät kuitenkaan ymmärrä tehdä eroa takaisinperintämääräyksen ja takaisinperinnän välillä. Sen jälkeen, kun takaisinperintämääräys on annettu, niin siitä voidaan tietysti päätellä, että missä kohtaa komissio on yksilöinyt ongelmia. Mutta tästä saattaa seurata vielä paljon muitakin asioita, esimerkiksi se, että jotkin hankkeet perutaan tai korvataan muilla hankkeilla. Ja tämä saattaa johtaa jopa siihen, että takaisinperintämääräyskin perutaan. Me tiedän, että paljon on tekeillä, mutta millaisista summista puhutaan, se on eri asia. Ja tämän painostuksen pitäisi johtaa siihen, että pienentäisimme siedettävän riskin marginaalia. Emme me väitä, että tämä voitaisiin yhdessä yössä toteuttaa. Aikaa siihen vie maatalouden saralla, siihen on vie, mennyt aikaa. Ainakin viimeksi kuluneet kuusi tai seitsemän vuotta on mennyt. Meillä oli erilaisia hallinnointijärjestelmiä, joita on pikkuhiljaa paranneltu ja pikkuhiljaa olemme alkaneet nähdä vaikutuksia. Viime vuonna olemme alkaneet nähdä vaikutuksia, että niitä on mahdotonta ole. Mutta hyvät kollegat, eihän se tietenkään sitä tarkoita, että kun saavutamme hyvän tuloksen, tulos pysyy siellä itsestään sitten. Ei, vaan sitä pitää aktiivisesti ylläpitää, hallinnoida ja valvoa. Erityisesti tiettyjen riskialueiden osalta tai korkean riskin maiden osalta. Niihin täytyy keskittyä jatkossakin ja aiemmin puhuin tästä fokusoidusta arvioinnista, kohdennetusta testauksesta. Ja sitten, mitä me olemme sitten, mitä muuta olemme tehneet, olemme myös tarkastelleet ö, muita erityisraportteja kuin tarkastuslausumaa. Ja olemme pohtineet, mitä näistä erityisraporteista voidaan oppia. Yleensä nämä liittyvät talouden tehokkuuskriteereihin – erityisraportithan nimenomaan keskittyvät talouden, taloudellisuuteen ja kustannustehokkuuteen. Kaikissa raporteissa olemme pyrkineet vetämään yhteen kaikkein tärkeimpiä ongelmia ja kysymyksiä. Ensinnäkin menoohjelmat eivät tuo niin sanottua eurooppalaista lisäarvoa. Ja siksi johtopäätelmissämme me ehdotamme, että ehkäpä tulisi kiinnittää enemmän huomiota tähän käsitteeseen. Koska loppujen lopuksi eihän EU-varojen tarkoitus ole korvata kansallisia varoja, vaan tuoda lisäarvoa. Niiden on tarkoitus tuoda eurooppalaista lisäarvoa ja tämän täytyy, tämä, tämä täytyy määritellä selkeämmin. Ja ehkäpä uusissa ohjelmissa täytyy keskittyä tähän elementtiin. Tämä on suuri tehtävä, ei mikään pikkujuttu. Ehkä siihen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Ja hallinnojen kannalta se on hyvin vaativaa myös komission kannalta, parlamentin kannalta, neuvoston. Kaikkien kannalta on vaativaa pyrkiä hakemaan tällä tavalla uutta suuntaa. Toinen seikka. monet, monet Monien ohjelmien tavoitteet ovat liian laajoja, epäselviä ja jopa ristiriitaisia keskenään. Ja sitten kun pyritään loppujen lopuksi vertailemaan tavoitteita ja katsomaan, että mitä on saavutettu, niin herää kysymys, että miksi tällainen tavoite ylipäänsä on asetettu. Eihän sitä ole mahdollista saavuttaa. Sitten niin sanotut epäselvät interventioperusteet. Se on ongelma ja myös liian monimutkaiset eh, tai eh, sellaiset tukikelpoisuuskriteerit, joita ole mahdoton, jotka on mahdoton todentaa. Myös epäselvät roolit ja vastuualueet, erityisesti yhteisen johdon ja kehitysavun alalla. Valvonnassa ja arvioinnissa on puutteita, Asiakirjojen saatavuus on riittämätöntä, erityisesti yhteisen hallinnoinnin saralla, kun kyse on kansainvälisestä organisaatiosta. Ja kohta lopetan. Mitä täytyy tehdä? Ensinnäkin täytyy pohtia sitä, kuinka voidaan paremmin lisätä eurooppalaista lisäarvoa näihin hankkeisiin. Mielestäni ehkäpä parlamentin olisi syytä pohtia tätä kysymystä. Se voisi olla teille hyvänä johtotähtenä. Komission puolelta. Ja Barrosokin on samaa mieltä, tämä on kiintoisa elementti. Kun näitä interventioita suunnitellaan, niin tulisi aina pitää mielessä tavoitteiden selkeys, yksinkertaisuus, realismi, avoimuus ja vastuu. Yksinkertaisia sanoja, mutta mutkikkaita käytännössä. Ja komission ex ante käytänteitä tulisi vielä entisestään vahvistaa. Komissio usein vaatii enemmän ja yksityiskohtaisempaa tietoa kuin kansalliset viranomaiset. Mutta fakta on, että puhumme EUn varoista. Ja Tämä pitää muistaa. Budjetin ää, talousarvion tarkastus täytyy saada päätökseen, ja kun uusia rahoituspuitteita laaditaan, niin täytyy nimenomaan parantaa budjetoinnin laadukkuutta ja varainkäytön laadukkuutta. Täytyy keskittyä enemmän tulokseen kuin panokseen. Ja aivan kuten täällä jo eilen ja viimeksikin sanottiin, niin komissaari kyllä todellakin pitää näitä ohjenuorinaan näitä asioita. Ja tässä on kyse uudesta suunnasta. Ei keskitytä enää laskuihin niinkään, vaan aikaansaatuun tulokseen. Ja tietysti täytyy pitää mielessä se, että Kustannusten täytyy olla kohtuullisia, tehokkuuden täytyy olla riittävää. Sitten meillä on smart ää, älykästä sääntelyä. Me tarvitsemme älykästä sääntelyä. Usein tässä epäonnistutaan, minusta nähden. Ja sitten täytyy siedettävän riskin konseptia, käsitettä täytyy entisestään kehittää. Tällä tavalla voimme todella paremmin tarkastella kustannuksia ja hyötyjä, nähdä, että missä nyt mennään ja mitä jatkossa tulee tehdä, jotta voimme saada paremman tasapainon kustannusten ja hyötyjen välillä niin, että rahaa ei tärvätä, ei käytetä liikaa rahaa tarkastuksiin ja että tarkastusten hyöty näkyy paremmin. Tässä oli yhteenveto siitä hyvin, hyvin lyhyestä asiakirjasta, jonka komissio on laatinut. Ja me toivomme, että se on teille osviitaksi ja myös uudelle komissiolle, kun se toteuttaa uutta tehtävänsä. Kiitos. Grazie, apriamo la discussione. Monet kiitokset ja nyt sitten keskustelu avataan Rova Monet kiitokset herra Bonitsi. Uskoakseni tämä on yksi teidän viimeisistä esiintymisistänne täällä. Valitettavasti teitä ei ole enää valittu uudestaan. Olen hyvin pahoillani siitä ja haluaisin kiittää teitä työstänne. Haluaisin aloittaa osoittamalla teille suuren kiitoksen, koska te olette todellakin pyrkineet vuosikertomuksista tekemään paljon selkeämmän ja olette avanneet meidän silmämme näkemään ne ongelmat, mitä meillä on talousarvion hallinnassa. Monet kiitokset siis. Haluaisin esittää muutamia kysymyksiä. Eilen käytiin vuoropuhelu eh, alue pääosaston kanssa. Miten suuri on se säännönvastaisesti maksettujen rahojen summa? Mm, sanoitte, että mm, vuosi, vuonna 2008 kyseessä oli 2,7 miljardia euroa. Meille olisi siis tärkeää, että annetaan tietty luku ja sitten, että kerrotaan myöskin ähm, luku sille, että kuinka suuri säännön vastaisesti maksettujen rahojen summa on ja kuinka suuri on se määrä, mitä todella on saatu takaisin perittyä vuodelta 2008 niin, että meillä ainakin on jonkunnäköinen yliskuva äh, vuodelta 2000 vuoteen 2006, niin tilastot olen nähnyt hyvin tarkkaan mutta riippuen siitä, mitä katsoo, niin luvut ovat erilaisia ja tätä järjestelmää pitäisi parantaa, se olisi minusta tar- tärkeää. Ja mitä pidempään ajattelen, niin täytyy sanoa, että me olemme epäjohdonmukaisia ja neuvosto on epäjohdonmukainen. Mm, en tiedä, kun keskustelemme tästä viidestä prosentista, niin onko se järkevää tai sitten en mielestäni tarvitse mitään 5 prosentin raja. Kun keskustellaan esimerkiksi Bulgariasta, niin 8 prosentista keskustellaan, mutta jos tällainen systeemi perustetaan, niin se tuntuu vaaralliselta jäsenvaltioiden kohdalla, jos vertataan tilannetta esimerkiksi Italiaa, koska kärryittäin viedään rahaa sinne vuosittain. Eli me emme koskaan ole päättäväisesti ryhtyneet eh, toimimaan, eli jäsenvartioiden ei ole koskaan tarvinnut pelätä seuraamuksia. Meillä on ongelma juuri siinä, että puuttuu seuraamuksia toiminnalla. Eli mitä sitten voisimme tehdä, niin hyvin suurella mielenkiinnolla eh, kuuntelin sitä, että erityiskertomukset on liitetty vuosikertomukseen tässä asiakirjassa. Siksi tämä onkin hyvin mielenkiintoinen asiakirja. Mutta kuten sanottua, kollegat, niin en ole valmis käsittelemään samaa asiaa kuin viimeiset viisi vuotta olen tehnyt. Eli että jatkuvasti todetaan vain, että näin on käynyt. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Kressle. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Herra Liberaski. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä, minulla on hiukan sekava tunte nyt tässä Bonicin esityksen jälkeen, koska toisaalta kun joku lähtee tehtävästään, niin sitten löytyy uusia seikkoja, mutta me olemme kyllä pahoillamme, kun huomaamme, että olette lähdössä. Nämä kaksi pylvästä, jotka esititte tuossa esityksen, esityksessänne sanoitteko, että odottakaa vastuuvapauden kanssa niin kauan, että komissio esittää kunnollisen ohjelman, jotta parannetaan asiain tilaa. Ymmärsinkö minä tämän oikein? Ruajala. Kiitoksia. Minun mielestäni Tämä on ikään kuin perintö, jonka jätätte jälkeenne. Se herättää kysymyksiä, eh, hiukan kosmisia eh, kysymyksiä, koska mm, nyt kun eh, Mm, meidän täytyy miettiä, mikä on EUn lisäarvo, niin minä halusin esittää kysymyksen. Te arvioitte tätä isää, lisäarvoa. Eh, mikä teidän mielestänne on tällainen EUn lisäarvo? Me olemme tehneet töitä eh, niin, että olemme nimenomaan yrittäneet eh, tunnistaa mahdollisimman hyvin tämän lisäarvon kaikissa eri politiikan aloissa koska e, te esitätte tässä meille, e, tässä tämä e, asia on erittäin olennainen ja näin se on jatkossakin, koska monia politiikan aloja halutaan uudelleen kansallistaa, joten minä halusin kysyä teiltä teidän kokemuksellanne ja kun jätätte tämän perinnön, mikä voisi olla teidän näkemyksenne näistä äh, asioista, nimenomaan lisäarvosta tulevina vuosina? Kiitos. Herra Kaija. Haluaisin ensinnäkin äh, kiittää teitä, professori Ponitsi, samoin kuin kollegani. Olen myöskin hyvin pahoillani siitä, että jätätte virkani. Uskoakseni voin henkilökohtaisesti ja myöskin sosiaalidemokraattien puolesta tässä valiokunnassa sanoa, että vaikka ette olekaan enää samassa vanhassa virassa, niin toivon, että voimme saada teiltä jatkossakin neuvoja. Äh, ja sitten henkilökohtaisesti minulla on tällainen pieni sitaattimuseo, äh, henkilökohtainen sitaattimuseo, johon aina silloin tällöin puutun, kun täällä kehotaan äh, tällaisesta asioista, niin te nyt toitte tähän minun museooni, tämä yksinkertaistaminen on vaikeata. Ja mm, haluaisin tähän liittyen myöskin sanoa, että nämä virhe määrät, jotka ovat laskussa, mutta joiden kanssa taistelemme, niin ihan selkeästi ilmaisitte, että kahdelta eri tasolta näihin puututaan toiselta. Yksinkertaistaminen saattaisi olla hyvä lähestymistapa ja toisaalta taas myöskin takaisinperintä määrän lisääminen olisi yksi ratkaisu, niin kuin kollegat jo sanoivat, mutta minulle olisi hyvin tärkeää se, että tässä yhteydessä tässä kertoisitte vielä ennen kaikkea tulospuolelta yksinkertaistamisideoistanne. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten professori Ponitsi vielä loppupuheenvuoro. Aika haastavia kysymyksiä täällä esitetään. Takaisin perinnät miten paljon on maksettu eh, väärin. Tämä on monimutkainen kysymys, koska se mitä me teemme on se, että me katsomme tiettyä vuotta, tarkastelemme sitä, missä virheet ovat, me arvioimme niiden eh, rahoitusvaikutukset ja silloin eh, sitten me käymme läpi tämän koko analysoiden alueen. Tämä tapahtuu kalenterivuoden puitteissa ja me tiedämme, että nämä ohjelmat ovat monivuotisia ja siitä syystä joissakin tapauksissa tehdään myöhemmin näitä korjauksia, mutta se ei välttämättä tule esiin näissä analyyseissä ja siitä syystä me tarvitsemme tietoa pe- takaisinperinnöistä ja aivan oikein komissio sanoo, että nämä, jos Nämä ovat monivuotisia ohjelmia, mutta eh, tieto monivuotisuudesta ja sen eh, vaikutuksista on eh, hajanaista. Meillä on tiettyjä tietoja esimerkiksi kolmesta 500 miljoonaan maataloudessa. Siellä on satoja miljoonia, jos katsotaan tilejä 2009 vuodelta kohesio alalla noin 900 miljoonaa, joita olemme tarkastaneet. Mutta nämä ovat kaukana niistä miljardeista, joista joskus kuullaan. Eli meidän pitää olla hyvin varovaisia näissä luvuissa, joita käytetään. Pitää myös muistaa, että koska me sanomme vähintäänkin, niin kyse on tilastollisista määristä. Keskimääräinen summa on yleensä korkeampi kuin ilmoitettu. Jos yritetään nyt yhdistää tilastollinen arvio ja antaa siitä luku, se yleensä on alakanttiin merkittävästi ja siitä syystä tuomioistuin on sanonut ainakin 11 prosenttia, ei anneta sen tarkempaa lukua tälle vuodelle yleensä 26 miljardia. Eli tuomioistuin ei kuitenkaan yhdistä näitä kahta tietoa, koska jos halutaan arvioida määrä, niin silloin pitää tehdä erillinen toimista varten – Nämä tiedot eivät ole tarpeeksi yhteis- yksityiskohtaisia, että voisimme tehdä näin. Se ei tarkoita, että ne ovat äh, epäkorrekteja, mutta jos äh, haluaisimme äh, summamääräisen arvion, niin se on vielä paljon monimutkaisempaa. Ei voida sanoa, että 2,6 miljardia meidän pitäisi ottaa huomioon monivuotisuus ja takaisinperinnät ja ei, ei tästä kaikista vähäisintä summaa, vaan keskimääräinen summa, joka on äh, mahdollisesti korkeampi. Me julkaisemme meidän äh, arviomme, mutta emme halua kvantifioida näitä äh, lukuja euroina. Ja tälle on tekniset syyt, syynsä. En haluaisi käyttää liikaa aikaa näihin teknisiin näkökohtiin, mutta totta kai tämä vaikutus on se, että on maksettu sellaisia summia, joita ei olisi pitänyt maksaa. Osa niistä saadaan takaisin perittyä. Me emme tiedä kuitenkaan tarkalleen paljonko, koska edellisen ohjelmointikauden päätös silloin ehkä tiedetään joka tapauksessa edellisten ohjelmakausien tiedot eivät ole myöskään niin selkeitä, joten siitä syystä tämä kuva oli sellainen, että sillä on myös alhaalta päin painetta perintätoimista. Tällä hetkellä se ei ole riittävä. Kun me sanomme vähintään 11 prosenttia, niin se on, se tarkoittaa, että asiat eivät suju kovinkaan hyvin. Tämä vie sitten herra Liberatskin ajatuksiin, pitäisikö meidän odottaa. Sanoin tämän viimeksi. Tänä vuonna parannusta saatiin aikaan suhteessa viime vuoteen. Ja ajatellen edellistä vuotta ja sitäkin edellistä vuotta, ovatko nämä parannukset riittäviä? Niin. Asiasta voi olla montaa mieltä Minun reaktioni on se, että merkit, merkittäviä muutoksia on tapahtunut tuloksissa ja tämä on tietenkin myönteistä kehitystä, mutta kysymys kuuluu, pitäisikö vain sanoa, että, että ne edelleen parannetaan, edelleen parannetaan perintä toimia vai pitäisikö vaatia suunnitelmaa siitä, miten tilanne paranee tulevien vuosien, vuosien aikana? Jos mietitään nyt, että odotetaan vuoden loppuun ja sillä tavoin saadaan nämä asiat ratkaistua, en usko, että se olisi realistista. Ratkaisu on monimutkainen, monimuotoinen. Siihen vaaditaan jäsenvaltioiden panosta, jäsenvaltioita 27 ja kohta lisää ehkä, ja jaettu hallinto. Ja tässä äh, Geer sanoi, että yksinkertaistaminen on vaikeata. Komission jäsen Kallas ja äh, pyydettiin selittämään, minkä tähden tutkimusalueen sääntöjä ei voinut yksinkertaistaa yliopistoille. Minä itse olin omassa maassani ministerinä ja siellä tarkasteltiin näitä tilanteita, onko riski alojen tutkimuksessa, mutta Euroopan unionin järjestelmässä saatetaan esittää vaade kokonaissummista. Ja e, siellä e, tutkimusosastossa on tiettyjä otsakkeita. Me tiedämme, että jos minä olisin, e, jos minä itse olisin tutkija, niin laittaisin näihin EU-rahastojen otsakkeisiin suuremman osan, mutta, mutta sitten nyt säännöksissä sanotaan, että niiden pitää liittyä jotenkin tutkimushankkeisiin. Sitten kun tarkastajat menevät, sanovat, että te vaaditte tietyn summan 7000 ja tämä ei vastaakaan hankkeiden määrää. Eli jopa sosiaalirahastossa on ollut aika paljon muutoksia siellä on tietyt rajat ja viitearvot mutta joskus annetaan enemmän. Se saattaa riippua laskutusjärjestelmästä, joskus vähemmän. Mutta komission jäsen Kallas sanoi minulle, että sitten mennään neuvoston pakeille ja saadaan tietyssä maassa on yliopistokustannukset äh, ja sitten toisessa yliopistossa toisessa maassa. Niitä ei voida verrata keskenään, emme voi käyttää samoja viitearvoja. Äh, toinen, toisessa on korkeammat kustannukset ja toisessa äh, alemmat. Ja nyt yksinkertaistaminen on vaikeaa. Pitää löytää ikään kuin keskiarvot korkeille kustannuksille ja matalille. Ja sitten äh, katsotaan laskuja ja äh, tämä avaa oven sille mahdollisuudelle, että äh, rikotaan säädöksiä. Ja näin me joudumme tähän ansaan. Meillä on tietyt säännökset, me menemme, menemme tarkastamaan ja säädöksiä ei noudateta. Onko se sitten petos? Useimmissa tapauksissa ei. Jos meillä on petosepäily, niin me lähetämme asian Olafiin. Mutta onko tämä hyvä asia? Ei, koska se saattaa johtaa myös liioitteluihin. Se saattaa johtaa myös siihen, että keksitään, ihmisethän ovat kovin kekseliäitä, ei se ole kovinkaan vaikeata miettiä, millä tavoin voidaan maksimoida tuotto näistä rahastoista. Ja tämä on tuoton maksimointia, se on talouden perusperiaatteita. Mutta se aiheuttaa ongelmia myös EU-tasolla, koska me joudumme sellaiseen tilanteeseen, että koska meillä järjestelmät ovat riittämättömiä, ei anneta riittävästi viestejä, niin sitten tulkitaan, että tässä rahoja tuhlataan – paljolti valvontaa hoidetaan ja neuvoston tasolla myös tämä yksinkertaistaminen tulee hyvin monimutkaiseksi tasapainoiluksi. Ja tällä tavoin on pysäytetty monia ehdotuksia, joiden avulla voidaan yksinkertaistaa tai voitaisiin yksinkertaistaa näitä prosesseja. Ja sitten tuotospuolella meidän erityiskertomuksemme ovat tässä suhteessa hyvinkin tärkeitä. Erityiskertomukset pyrkivät keskittymään talouteen, tehokkuuteen ja tehokkuuteen siinä mielessä, että onko päästy toivottuisiin tavoitteisiin. Me ehdotamme että eh, saadaan aikaan uudelleen suuntaus eh, varainhoitoasetuksen kautta niin, että sen sijaan, että keskitytään laskuihin ja prosentteihin ja mitkä kulut hyväksytään ja niin edelleen, keskitytään eh, siihen, mitä halutaan saada aikaan. Ehm, hankitaan sellaiset keinot, joiden avulla voidaan arvioida näitä kustannuksia. Euroopan unioni asettaa tietyt summat. Sanotaan, että hanke maksaa 10 miljoonaa euroa. Siitä syystä EUn osuus on 6 miljoonaa. Jos hanke viedään loppuun ja siinä hoidetaan kunnolla tarjouskilpailut. Ja jos se maksaa enemmän, niin sitten maan täytyy painostaa viranomaisia – jotta kustannukset eivät ylity. Entä sitten, jos maksavat vähemmän, kuinka monta hanketta maksaa vähemmän kuin on aiottu? E, pari kertaa olen minä törmännyt tällaisiin tapauksiin. E, ehkä näitä on e, yli tuhat joka vuosi. Sellaisia, jotka tulevat tuomioistuimeen hyvin harvoin löytyy sellainen ongelma, että aliarvioidaan kustannukset. Onko tämä siis mahdollista? Totta kai sen pitäisi olla mahdollista. E, vaaditaanko siinä isoja muutoksia? Minä en usko, e, että olisi vaikeata tarkastella uudestaan kaikkia e, säädöksiä tästä näkökulmasta. Muutosvastarintaa kyllä on. Monet tahot siihen syyllistyvät. Ja nyt e, tarvitaan ensin komission ehdotus, parlamentti käy sitä läpi ja neuvosto miettii asiaa. Tämä on hyvin pitkällinen prosessi ja siitä syystä asia pitää hoitaa kiireellisesti niin, että seuraavalla rahoituskaudella vähintäänkin lähdemme eri lähtökohdista. Ratkaisu ei ole yksinkertainen, eikä sitä voida saada aikaan pelkästään nappia painamalla. Minun mielestäni edistystä on saatu aikaan ja uskoisin, että on mahdollista tarkastella uudestaan asioita. Eilen hämmästyin muun muassa sellaista, että uusi ohjelmointikausi, siinä on hyvä painotus rakennerahastoihin ja meidän mielestämme säädökset ovat parempia ja me toivomme parempia tuloksia, mutta emme voi sanoa sitä kovinkaan nopeasti, koska menettely on hyvin hidas. Mutta miten sitten viime ohjelmointikauden maksut? voiko sen osalta tehdä mitään, koska virhetaso tältä vuodelta perustuu edelliseen ohjelmointikauteen. Ja siitä syystä vuosikertomukset ja hallinnointi ovat sellaisia, että meillä ei ole riittävästi resursseja, jotta hoitaisimme tätä, näitä ohjelmia Operatiivisia ohjelmia on äh, yli 527 maassa. Tämä on hyvin äh, paljon monimutkaisempaa kuin mihin törmätään missään jäsenvaltiossa. Ja ehkäpä siitä syystä pitäisi tukea komissiota, jotta se saisi paremmat äh, hallinnointiresurssit. Me tuomioistuimena, meillä on erittäin paljon vaikeuksia eh, tehdä yhtään enempää. Minä olen keskustellut jatkuvasti kollegojeni kanssa esimerkiksi siitä, että eh, pitäisikö jakaa kohesio kahteen alueeseen, eh, sosiaalirahasto ja aluerahasto meidän analyys, analyyseissämme. Voisimme tarkastella, entä sitten pitäisikö siirtää maaseudun kehittäminen ykköspilarista tällä tavoin meillä on merkittäviä otantoja ajatellen maaseudun kehitystä, mutta siinä meidän pitäisi saada kuitenkin yhä vain enemmän tietoa ja samalla tavoin, miten ne hoidetaan tutkimus, pitäisikö sen olla omana yksikkönään. Nämä ovat sellaisia näkökohtia, joista niin tällä Rova Santalova puhuu täällä virastoista. Niitä on valtavasti ja on aikamoinen haaste tarkastaa kaikki nämä virastot yksityiskohtaisesti. Mutta kun resursseja pyydetään, niin meillä on resursseja vain rajallinen määrä. Ja sitten lopuksi vielä uusi hanke, joka liittyy pilottihankkeisiin. Mitä siinä teemme? Meillä on neljä jäsenvaltiota, jotka antavat kansalliset ilmoituksensa. Miten me voimme niitä käyttää? Siinä on ajoitusongelma, kun tulokset tulevat, ja meillä on myös metodologiaongelma. Niinpä me kehitimme yhteistarkastus käsitteen. Me olemme sopineet kolmen jäsenvaltion kanssa. Kaksi niistä antavat näitä ilmoituksiaan, kun he tekevät analyysinsä. Me osallistumme, me hankimme tiedon meidän DAS-lausumastamme ja se tieto, jota he käytävät omaan kansalliseen ilmoitukseensa riippumatta meistä autonomisesti, niin me saamme tällä tavoin lisää tietoa ja voimme arvioida ja käyttää tätä tietoa. Tämä on uusi kehitysaskel. Me olemme osallistuneet tulosten tarkastukseen, mutta harvemmin DASin alueisiin. Tämä on pilottihanke ja meillä on sellaisia jäsenvaltioita, jotka halusivat osallistua, mutta resurssien puutteessa meidän oli pakko sanoa, että meidän täytyy nyt odottaa näitä tuloksia ja katsoa, voimmeko kehittää tätä käsitettä vielä pidemmälle, että jaetaan työtä tällä tavoin kun jäsenvaltioissa on asiantuntijoita ja meillä on asiantuntijoita silloin, kun tarkastellaan EU-tilejä. Kiitoksia. Ja nyt ryhdymme käsittelemään esityslistan kohta 21. Kyseessä on vastuuvapaus vuodelle 2008, eli EUn virastojen tulokset, varainhoito ja valvonta. Rouva Mathieu, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti ehdottaa teille oma aloite mietintöni ja sen jälkeen. Niin, tässä on kyse oikeastaan 25 eri pienestä mietinnöstä. Ensin tämä oma aloite mietintö. Tähän liittyy kolme teemaa. Ensimmäinen liittyy useisiin virastoihin, transversaaliset ongelmat, jotka liittyvät muun muassa toimintamäärärahojen peruuttamiseen. Tämä liittyy siihen, että resursseja on suunniteltu heikosti, sitä täytyy parantaa. Olen myös huomannut, että tietyillä virastoilla on ollut vaikeaa äh, hallinnoida budjetin lisäystä. Tämä täytyy parlamentissa ottaa huomioon, koska parlamentti on budjettivallan käyttäjä. Tällähän on äh, vaikutusta budjetista äänestettäessä – mitä tulee esimerkiksi äh, ECDC, EFSAan, äh, lääkevirastoon, Frontexiin, taikka EU-OSHA-virastoon tai Eurofundiin, eli elin- ja työolojen kehittämissäätiöön. Seuraava aihe ovat hankintamenettelyihin liittyvät riittämättömyydet. Tämä on toistuva ongelma jopa vanhemmissakin virastoissa. Komission täytyy tehdä kaikkensa voidakseen tukea näitä virastoja ja virastojen täytyy ottaa huomioon IASin suositukset. Kyseessä tulevat CEPOL, ympäristövirasto, lääkintävirasto, ENISA eli verkko- ja tietoturvavirasto, ERA, rautatievirasto ja Eurofund. Sitten henkilöstöresurssit. Se on todella huolestuttava kysymys itse asiassa. Meitä huolettavat virastojen rekrytointimenettelyt. Valitettavasti tuomioistuin on kritisoinut sitä, kuinka henkilöstön rekrytointimenettelyt ovat olleet riittämättömiä. Ei voida hyväksyä sitä, että että virastojen avain virkoihin otetaan vuokratyövoimayrityksistä ihmisiä hoitamaan arkaluonteisia rahoitustehtäviä. Ja mitä sitten tulee näiden virastojen toimipaikkasopimuksiin, usein virastot ovat alakynnässä, kun toimipaikka sijaintipaikkoja valitaan. Sitten mm, sisäinen tarkastus komission täytyy antaa neuvoja virastolle, jotta tämä voi parantaa erheitä. Olen pahoillani sanoja puhuja. Salissa puhutaan liian äänisesti. On erittäin tärkeää, että komission IASin suosituksia, suosituksiin ei suhtauduta liian kevytkenkäisesti. Jokaisessa vastuuvapausartiklassa viittaan tähän. Virastojen täytyy antaa riittävästi tietoa ja ottaa huomioon IASin suositukset tällä tavalla, ja kertoa niistä parlamentille. Tällä tavalla parlamentti voi antaa suosituksia vastuuvapaudesta. Sitten kurinpitomenettelyt. Meidän mielestäni meidän tulisi saada aikaan yhteinen kurinpitolautakunta virastoille – koska tällä tavalla ähm, vältettäisiin tuomioistuinkäsittelyt. Olisi hyvä, jos tehtäisiin aloite ähm, tällaisen kurinpitolautakunnan perustamisesta. Sitten viraston johtajan rooli. Äh, viraston johtajan rooli on äh, aivan avainrooli. Virastothan ovat riippumattomia komission äh, edessä ja sen vuoksi meidän täytyy pohtia erityisen tarkkaan näiden virastojen johtajien pätevyyksiä. Täytyy pitää huoli siitä, että henkilöillä on riittävästi ähm, kokemusta hallinnoinnista ja rahoituksesta. Sitten komission rooli. Vaikka virastot ovat äh, riippumattomia, mm, niiden tulee saada komissiolta äh, tukea, niin hallinnollista kuin muutakin tukea. Komissiolla on siis vastuullaan erityisesti huolehtia pienistä kysymyksistä. Sitten toimielinten välinen vuoropuhelu virastojen toimintakehityksen kantilta. Me pidämme virastoja käsittelevää toimielinten välistä työryhmää, sen perustamista myönteisenä asiana, ja sen vuoksi minun mielestäni instituutioiden täytyy odottaa, että että äh, tämä työryhmä saa työnsä päätöksen ennen kuin ehdotetaan uusien virastojen perustamista. Olen pahoillani siitä, että komissio on jo äh, ehdottanut uuden viraston perustamista. Sitten viraston tarkoitus. Ähm, ensinnäkin pitää pitää huoli siitä, että virastojen pää, toiminnassa ei ole päällekkäisyyttä ja siksi joissain tapauksissa olisi hyvä lähentää virastoja tai jopa sulauttaa niitä yhteen. On myös tärkeää pohtia sitä, onko viraston työntekijöiden lukumäärä suhteessa viraston tehokkuuteen – on myös joskus esitettävä kysymyksiä, jotka liittyvät virastojen hallintoneuvostoihin ja johtokuntiin. On aika älytöntä, että hallintoneuvostossa tai johtokunnassa on enemmän jäseniä kuin muuten virastossa on toi, työntekijöitä. Esimerkiksi mm, elintarvike, tai siis työ, turvallisuusvirastossa on enemmän hallintoneuvoston jäseniä kuin itse työntekijöitä. Meidän täytyy myös lähdettävä siitä, että komissiolla tulisi olla enemmän sananvaltaa virastojen ö, hallintoneuvostoissa ja johtokunnissa. Ja sitten kolmanneksi ö, suoritus. Ö, suorituksen osalta meidän tulisi yhä enemmän ja enemmän parlamentissa ottaa huomioon ö, suoritus vastuuvapauskysymyksissä. Ja tätä varten parlamentti tarvitsee enemmän tietoa voidakseen muodostaa mielipiteen. Virastojen tulisi jatkossa vertailukelpoista tietoa antaa parlamentille saavutuksistaan, ja siksi pyydän virastoja laatimaan monivuotista ohjelmaa, joka liittyy yhteisön strategioihin niin, että voidaan saada vertailukelpoista tietoa. Hyviä käytänteitä täytyy korostaa, jotta muutkin virastot voisivat niistä ammentaa. Mainitsen kolmea hyvä esimerkki. Nyt siirryn sepolin. Sen jälkeen kun poliisiakatemiasta tuli virasto vuonna 2006, tilintarkastustuomioistuin on vuosien 2006, 2008 harjoitteissaan esittänyt varaumia tilitapahtumien taustalla olevien tilien luotettavuudesta ja oikeellisuudesta. Ja tilintarkastustuomioistuin on myös korostanut sitä, että säännön, sääntöjen vastaisuuksia on tapahtunut muun muassa hankintamenettelyissä siinä, että ei ole kunnioitettu sääntöjä, jotka liittyvät kurssien järjestämiseen, henkilöstöresursseihin ja ongelmia on myös syntynyt siitä, että on siirrytty tilin tarkastusjärjestelmästä toiseen. On korostettu sitä, että Sepolin entinen johtaja Jöransson ei lotkauttanut korvaansa tilintarkastustuomioistuimen suositukselle, mutta nyt meillä on uusi Sepolin johtaja, herra Banfi. Hän on ollut työssään 16. helmikuuta alkaen, ja nyt parlamentti voi antaa Sepolille mahdollisuuden oikaista tämän tila, ikävän tilanteensa. Tämä vaihtoehto, että voimme lykätä vastuvapaus äänestystä lokakuulle, on sellainen vaihtoehto, jonka myös poliittiset ryhmät ovat voineet hyväksyä. Parlamentti pyytää Sepolin hallintojohtokuntaa hyväksymään mitä pikimiten toimintasuunnitelman, jonka myötä se voi vastata päätöslauselmamme vaatimuksiin. Tällainen toimintasuunnitelma tulisi saada aikaan tänään, tämän vuoden aikana ja se ö, sisältää useita teemoja ja tavoitteita. Ja pyydänkin, että komission ö, sisäinen tarkastus antaa tukeaan tälle virastolle. Tämän lisäksi toivon, että tilintarkastustuomioistuin antaa meille raportin edi- saavutusta, aikaansaadusta edistyksestä Frontex. Frontexiin liittyvä ongelma on parlamentin kannalta erityisen kiintoisa, koska parlamentti on talousarvion viranomainen. Frontexissa on ollut erityisen paljon määrärahojen peruuttamisia. Frontex ei ole voinut käyttää hyväkseen korotettua budjettia. Kuitenkin budjettien määrää on jatkuvasti lisätty. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että virasto ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä. Koska jäsenvaltiothan osallistuvat Frontexin toimintaan. Niin Frontexin kuin Sepolinkin osalta on ikävää, että Ähm, johtokuntien, niiden johtokuntien jäsenten nimiä ei julkaista internetissä. Näin tulisi kuitenkin tehdä, jotta voitaisiin edistää avoimuutta. Ja nyt muutama näkemys muista virastoista. Minähän olen jo useista virastoista puhunutkin tässä. Niin ensinnäkin Galileo tilintarkastustuomioistuin on lykännyt DASin antamista, on pitänyt tilien oikeellisuutta ja luotettavuutta riittämättöminä. On myös muistettava, että se, että Galileo ja Egnos ohjelmat lykättäisiin, sitä tilintarkastustuomioistuin ei halua hyväksyä. Meidän täytyy antaa jatkuvuutta näille ohjelmille, ja tilintarkastustuomioistuimen raportti, joka koskee Galileo, ähm, analysoi, on analysoinut laajemmin Galileon äh, hallinnointiongelmia ja tehnyt suosituksia. Sitten Euroopan käännöskeskus. Tänäkin vuonna ähm, meidän täytyy puuttua äh, siihen ristiriitaan, joka vallitsee komission ja viraston välillä siitä, miten missä määrin työntekijöiden täytyy osallistua eläkerahastoihinsa. Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että tämä konflikti on maksanut paljon kalliisti. Sitten Eurojustista. Voi todeta, että Eurojustilla ei ole riittäviä suoritusindikaattoreita työohjelman ja budjetin väliltä puuttuu ö, tiettyä koordinaatiota ja olen, olen huolissani ö, todennut, että sisäisen tarkastusosaston 26 ö, suostusta ei ole otettu huomioon. Sitten nämä yhteiset hankkeet Cesar, Vuonna 2008 hyväksytty budjetti on ollut erityisen epärealistinen ja sen vuoksi määrärahoja ei ole voitu käyttää riittävästi hyväksi. Tilintarkastustuomioistuimen tulisi esittää ähm, lausuntonsa aiheesta piakkoin, ja on erittäin tärkeää, että noudatetaan yhteisön yhteisiä sääntöjä. Ja sisäisiä tarkastuksia täytyy tehdä kansainvälisten normien mukaisesti. Ja lopuksi ITER. Niin, tilintarkastustuomioistuin on laatinut lausunnon ja todennut, että ITERin rahoitusasetus perustuu yleiseen rahoitusasetukseen, jos kohta tietyt erityisseikat ovat edellyttäneet muutoksia, liittyvät muun muassa – budjettiperiaatteen mm, poikkeuksia, jotka liittyvät muun muassa siirtymäajan sääntöihin. Haluaisin korostaa, että komissiolla on merkittävä rooli ITERin toiminnassa. Komission sisäisen tarkastusosaston täytyy voida toteuttaa samoja toimivaltoja kuin rahoitusasetuksessa sille annetaan. Kuitenkaan ITERin rahoitusasetuksessa ei viitata komission toimivaltoihin, kun kuitenkin tilintarkastustuomioistuin on eri mieltä. Ja lopuksi haluaisin onnitella kolmea virastoa. EFSA se on erityisen hyvin koordinoinut työtään. Myös kemikaali- ja ympäristövirastot ovat toimineet mallikkaasti. Kiitos. Grazie, onorevole Mattiesi, compreso... Monet kiitokset, Rova Mattia. Mikäli ymmärsin oikein, niin te todellakin käsittelitte kaikki kohdat esityslistalla, jotka koskettavat teitä. Herra Herno, olkaa hyvä. Monet kiitokset. Saanen siihen liittyen, mihin rouva Kressle viimeksi jäi, eli epäjohdonmukaisuuteen – Haluaisin lisätä siihen hiukan, kun puuttuu selkeyttä ja täsmällisyyttä jos ajatellaan puuttuvaa täsmällisyyttä, niin me Euroopan parlamentin jäsenet mielellämme valitamme sitä, kuinka heikko Euroopan parlamentin asema on Euroopan unionin puitteissa. Ja tässä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi oikeastaan itse tarttua itseämme niskasta Eh, jos ajatellaan tätä Euroopan parlamentin heikkeyttä, heikkoutta, niin se on tulosta niiden päätösten epäjohdonmukaisuudesta, mitä me teemme. Ja myöskin äm, puuttuu äm, täsmällisyyttä ja päätökset ovat eh, epäselviä. Pyydän anteeksi, olen hieman vilustunut. Eh, haluaisin sanoa, että nämä mietinnöt ovat minulle eh, todiste puuttuvasta epäselvyydestä. Meidän pitäisi olla vähän täsmällisempiä, meidän pitäisi vähän täsmällisemmin osua naulan kantaan, koska silloin on mahdollista valvoa asioita tarkemmin. Minulla olisi muutamia ehdotuksia, joita näihin mietintöihin voisi lisätä. Eli meidän pitäisi määritellä hiukan selkeämmin, mitä virastoja haluttaisiin sulkea. On vaikeaa sanoa, että kaikki eri virastot, jotka törmäävät subsidiariteettiperiaatteeseen, että ne suljetaan. On vaikeaa tästä sanoa, mitkä näitä ovat. Uskoakseni tässä ähm, on hyvinkin epäselvä tilanne. Meidän pitää selkeästi mainita ne erillisvirastot, joista kyse on, ja meidän pitäisi myöskin luoda lukkoon, että kuinka monta jäsentä varsinaisessa erillisvirastossa pitäisi hallintoneuvostossa olla ja pitää myöskin valvoa, ähm, että asiat toteutuvat äh, niin kuin on määrätty ja sitten lopuksi pitää pitää kiinni siitä, että nämä virastot pitäisi tai ähm, virastojen perustaminen pitäisi pysäyttää heti, jos näitä vaatimuksia ei täytetä. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Tilintarkastusvirasto haluaisi ehkä sanoa, että käyttää puheenvuoron. Rauha Sandlova, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minulla ei ole mitään lisättävää. Minä noudattelen näitä lausuntoja, joten seuraamme näitä kuten normaalisti. Haluan kiittää vielä hyvästä yhteistyöstä kanssa. Grazie, chiesto di parlare Monet kiitokset. Ja Selin Vatsimakakis. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, ilmoittaa tyytyväisyyteni Rova Matjön, Matjön äh, mietintöön äh, erittäin hyvää työtä. Minun mielestäni tässä on kaikki ne horisontaaliset näkökohdat otettu esiin, joihin pitää puuttua ajatellen Euroopan unionin virastojen valvontaa. Meidän täytyy katsoa hyvin tarkasti eh, virastojen eh, tuloksia ja tuen sitä ajatusta, että pitäisi olla monivuotisia eh, ohjelmia, jotka kulkevat strategian rinnalla. Hyvin oikein, aivan oikein on otettu esiin, että 2008 on hankintasäännöissä ongelmia ja on tärkeää, että virastot varsinkin ne, jotka mainittiin tässä. Tässä pitää puuttua asioihin hyvin tiukasti. Myös ongelma, joka liittyy siihen, miten siirretään seuraaville kausille varoja, sitä pitää katsoa. Ja lopuksi olen samaa mieltä, että komissio pitää käyttää kaikki mahdollinen hallinnollinen tuki eh, näissä virastoissa. Eh, Rova Matthew ja varjoesittelijä tiesivät, eh, mikä on kantani Sepolin osalta, että se on erilainen. Se perustuu faktoihin. Me annoimme 2007 vastuuvapauden ja sille antoi ähm, äh, tilintarkastustuomioistuin äh, kantansa ja tiettyjä parannuksia on tapahtunut 2007-2008 ja edelleen näihin asioihin piti puuttua. Minä olin sitä mieltä, että äh, tähän tarvittaisiin hiukan vankempaa tointa ja aivan selvästi poliittiset ryhmät halusivat siirtää vastuuvapauden myöntämistä. Haluaisin nähdä, että Sepol käyttää tilaisuutta hyväkseen ja ottaa, puuttuu näihin asioihin, jotka mainitaan tilintarkastuksessa. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Haluaisitteko, Haluaisitteko vielä käyttää puheenvuoron? Ei. Ja sitten seuraava kokous on tarkoitus pitää 15. maaliskuuta. Nyt pidetään 15 minuutin tauko ja sitten puolelta jatkamme koordinaattoreiden kokouksella.